Tämän hausivan tarkentaa. Ja kuten totesin, huomenna nähdään sitten, mikä, mikä missä täällä järki istuu täällä talossa. Lämpimät kiitoksia. Lulling keskustelu aiheesta päättyy Tän, tähän äänestys huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla edustaja Hybnerin mietintö koskien eh, sellaisten eh, rahoitusvaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden riskinjakovälineistä, jotka voidaan käyttöönsä eh, asettaa. Tulen tässä noudattamaan tarkkaan puheen, puheaikaa, koska me tässä keskustelu valmiiksi yhdeksään mennessä. Eli voitteko ystävästi pitäytyä teillä annetussa puheajassa. Edustaja Hybner, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies, puhe, kollegat, komissio. Useimmat kommenttini olen eh, viime aikoina, viime vuosina todennut, että Eurooppa tarvitsee kasvua. Näin teen nytkin. Eh, säästöpaketti on, eh, on vain aiheuttanut lisää kärsimystä huonommassa asemassa maissa eikä ollenkaan edesauttanut kasvua kaikki vakuudet ja takuut ovat tarpeen yksityisen sektorille, jotta ne voivat sitten työpaikkoja luoda kasvun, kasvun varmistamiseksi. Tässä tarkoituksessa on täytyisi mobilisoida kaikki mahdolliset, mahdolliset toimet yhteiskunnassa. Ne vaativat myöskin erityisiä välineitä. Tällä riskijakoväline on uusi keino, jolla pyritään edesauttamaan Euroopan kehitysrahaston varojen ja kohesiorahaston varojen käyttöä niille, niissä jäsenmaissa, joille niitä on ohjattu EUn ja IMFn rahoitusavustusohjelman puitteissa. Erityisesti Kreikassa ja monissa muissakin maissa on infrastruktuuria ja kehityshankkeita meneillään ja niiden toteuttaminen on keskeytynyt yhteis rahoituksen puutteessa. Tämä koskee erityisen ympäristöpoliittisia ja liikenteen, infra, liikenteen hankkeita ja sitä kautta olisi eh, saatu, saa, voitaisiin saada sitten uutta lisäarvoa ja se ei nyt sitten jää saamatta kohesiopolitiikan keinoin, ellei mitä lisäkeinoja ole käytössä, koska nyt eh, suurin sallittu eh, valtion apu on muutenkin ollut leikkurissa yksityisen sektorin sijoittajat ja pankit, pankilta puuttuu sitten käteisvaroja, että he voisivat lainata näille hankkeille, ja joka, sitä paitsi he eivät ole enää valmiit kantamaan uusia riskejä entisten päälle. Tässä tämä toimenpiteellä mahdollistaa myöskin sellaisten hankkeiden toteuttaminen, jotka eivät kohesiopolitiikan toimin ole yhteisrahoituksen alaisia edes, ja kuitenkin pyrkivät samaan päämäärään, ja jotka tuovat sitten tärkeää lisäarvoa EU strategialle, joka nimenomaan painottuu siis kestävään kehitykseen. Komission yleisen maiden toivomuksesta Euroopan kehityspankin, investointipankin tuella laatimat uudet välineet ovat erittäin hyödyllisiä. Tässä komissiota pyydetään sitten nimeämään niitä hankkeita, jotka sitten päätyvät tämän riskinhallintavälineen alaisiksi. Ja komissio tulee sitten yhdessä investointipankin kanssa hallinnoimaan näitä, näitä uusia toimenpiteitä. Ja tässä on tarkoituksena siis äh, saada tämmöinen uusi äh, äh, instrumentti ja sen perustamiseen myöskin sitten nämä osapuolet yhdessä osallistuvat tässä ei ole mitään lisävaatimuksia, jotka sitten kohdistuisivat EUn budjettiin tai jäsenmaiden omiin määrärahoihin. Komissio varmistaa sen, että vain, ne sellaiset, vain sellaiset hankkeet, joissa jo myönteinen rahoituspäätös tai joku muu päätös on tehty, investointipankista jossain muualla ovat sitten oikeutettuja tämän välineen alaiseen rahoitukseen. Toivottavasti sitten huomisen äänestyksen jälkeen neuvosto hyväksyy sitten välineen, jossa voidaan sitten parlamentin ja neuvoston ja komission yhteisellä allekirjoituksella tämä jo toukokuussa hyväksyä ja sitten saattaa voimaan huippukokouksessa kesäkuussa. Kiitoksia sitten komission puolesta edelleen. Herra Schmidt. Thank you, Mr. President, honorable members. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet. 2011 Euroopan, Euroopan, Euroopan neuvosto tuki komissiota ja ei Euroopan investointipankkia löytää synergioita lainaohjelmien suhteen Kreikalle ja unionin rahoille. Tämän tarkoitus on lisätä Kreikan kykyä sitoa EU-varoja ja luoda sitten kasvua ja työllisyyttä. 2011 heinäkuussa hallitusten päämiehet euroalueella ja EU-toimielimissä laajensivat tätä poliittista mandaattia. He pyysivät komissiota ja Euroopasta investointipankkia lisäämään synergiaa lainaohjelmien ja unionin varojen kesken kaikissa jäsenvaltioissa, jotka ovat mm, IMFssä mukana. Ja tammikuussa 2012 Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa, komissiota ja investointipankkia miettimään mahdollisuuksia, millä voidaan sen investointipankin toimia lisätä luokse kasvua ja käyttäisiin unionin ähm, budjettia paremmin hyväkseen. Ja lokakuussa 2011 komissio hyväksyi erotuksen, että voitaisiin muuttaa neuvoston asetusta 1083 2006. Tämän tavoitteena olla käyttää olemassa olevia myönnettyjä varoja ja ohjelmia, joita yhteenrahoitetaan tällä hetkellä aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston puitteissa. Ja voidaan antaa takuuksia ja lainatakuuksia instituutipankin puitteissa tai muiden kansallisten tai kansainvälisten toimielinten kesken, jotka takavat tällaisia toimia. Tämä on sanottu riskinjakoväline. Kyseiset jäsenvaltiot, ne jotka ovat tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa rahoituksellisesti ja e, jotka ovat tähän mennessä saaneet rahoitustukea näiden mekanismien puitteissa. Toimenpiteen tarkoituksena on ylipäätään näistä vaikeista esteistä, joita jossakin jäsenvaltiossa tällä hetkellä on, erityisesti Kreikassa. Ja näin lisättäisiin sitten yksityistä rahoitusta tarvitaan infrastruktuurin ja tuottavan investointiprojektin läpiviemiseen, jota voidaan vain osa rahoittaa julkisten varojen kautta. Tämä on erityistapaus niissä infrastruktuuriprojekteissa, jotka tuovat nettotuloja. Esimerkiksi vaikka maksulliset säästön toimintoja, joita voidaan tällä hetkellä kohesiopolitiikan puitteissa rahoittaa. Tällaisia tuottavia investointeja voi olla olemassa, joissa suurin julkisen tahon rahoitus on rajoitettu valtiontukisääntöjen puitteissa. EUn rahoitusosuuden lisääminen 95 prosenttiin viimeisen päätöksen puitteissa on osa vastaus kriisiin, mutta tämä ei riitä, erityisesti näihin tulotuoviin projekteihin, koska tulo eivät ole, näissä tapauksissa nämä projekteja ole EUn yhteenrahoituksen puitteissa. Tämä on poikkeus kohesiopolitiikan normaalitetnopano ja tämä perustellaan tämän kriisitilanteella. Komission ajatuksen julkaisun jälkeen täällä on ollut hyvin pitkällistä keskustelua neuvostossa ja Euroopan parlamentissa tästä aiheesta. Ja haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni, kiittääkseni valiokunnan, aluepolitiikan valiokunnan ja erityisesti Rova Hybneriä tästä tuesta tälle prosessille. Haluaisin kiittää myöskin talous- ja raha-asian valiokunnan jäseniä ja budjetin valvontakomitean valiokunnan jäseniä ja heidän esittelijöitään tuesta. Huominen hyväksyntä Hybner-mietinnölle avaa tien strategisten investointiprojektien takaamiseksi ja näin voidaan lisätä EUn budjetin vaikutusta ilman, että se on suuri vaikutus EUn budjettiin sinänsä. Se tulee helpottamaan myöskin tärkeiden kuljetus- ja ympäristöinfrastruktuuriprojektien läpiviemistä – myös muiden taloudellisten infrastruktuuriprojektien läpiviemistä, jotka tarvitsevat ja tarvitaan tällä hetkellä talouden kehittämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi Kreikassa. Ja Kreikassa yksinään tällaisten infrastruktuuriprojektien tehokas täyttöönpano liikennesektorilla tulee luomaan noin 50 000 työ, uutta työpaikkaa. Muissa jäsenvaltioissa, joita tämänhetkinen taloudellinen ja, ja finanssikriisi koskee, saavat myöskin tukea tästä erotuksesta. Viimeisen kohesiopolitiikan puitteissa viime vuosina me olemme monet kertaa pyrkineet käyttämään tätä hyväksemme, että voimme ottaa huomioon jäsenvaltioiden muuttuvat tarpeet ja tämänhetkinen kriisitilanne. Toimielinten välinen hyvä yhteistyö teki mahdolliseksi, että voimme tehdä sen räätälöidyn ratkaisun tähän ongelmaan. Ja tämän takia pyydän Euroopan parlamentin jäseniä tukemaan tätä lakiehdotusta. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Als... Kiitoksia, komissaari. Seuraavaksi herra Rivellini, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi merkitsee sitä, että nyt sitten voidaan siirtää äh, komission äh, hallinnassa äh, jäsenmaiden varoja sellaisille, jotka ovat suurissa vaikeuksissa ja tarjoaa sitten uusia mahdollisuuksia aluekehitysrahaston ja alue, alueellisen kohesirahaston ja aluekehitysrahaston varojen, varojen käynnistettyjä yhteishankkeita. On hyvin tärkeää esimerkiksi Italian kaltaisella maalla, vaikka aikaan ei niin tärkeää kuin, kuin vaikka Portugalille, mm, jolla, jotka myöskin ovat kriisin syövärissä. Eli äh, tämä äh, tarkoitus on äh, on hyvä ja arvokas. Rahoja ei ole vielä siirretty ja jos se varoja ole riittävästi, ää, ää, mitään myönteistä tuloksia ei saada aikaiseksi. Varoja tai resursseja ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään, vaan merkitsee sitä ainoastaan, että jotkut maat voivat sitten paremmin organisoida sen, mihin varojaan suuntaavat rahoituskriisi ei ole säästänyt yhtään jäsenmaata, jotta, jotta tämä rajoitettaisiin vain muuhun, muutamaan maahan tämä mahdollisuus olisi verhe minusta. Kiitoksia. Sitten edust- ryhmien nimissä puolitoista minuuttia ensinnäkin herra Papasta Mukros, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä pidän tätä ehdotusta varsin myönteisenä tätä riskinjakovälinettä voidaan näin ollen näitä infrastruktuuri- ja rakenneuudistuksia tukea, samoin kuin esittelijämme Hubner sanoi. Mielestäni on äärettömän tarpeellista luoda sellaisia välineitä, joiden avulla kasvu saataisiin liikkeelle, kun nyt kasvu on aivan jumissa ja suuret iskut ovat nyt kohdanneet monia, monien valtioiden investointeja, erityisesti Kreikan investointeja ja likviditeetti on aivan alamaissaan sekä yksityispuolella että julkispuolella. Hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, Kreikan talous on joutunut kärsimään huomattavasti erinäisistä uhrauksista, joita olemme joutuneet tekemään, ja Kreikan yhteiskunnan tilanne on huonontunut harvinaislaatuisen paljon. Nuorisotyöttömyys on jo 50 prosentissa. Euroopan investointipankki sekä komissio haluavat nyt kuitenkin pyrkiä auttamaan meitä ja saamaan aikaan jonkinlaisia vipuvaikutuksia, jotka nostaisivat Kreikan tästä suosta. Ja tällainen jako riskijakoväline on yksi näistä välineistä. Tämä on mielestäni aivan välttämätön ja kiireellinen ja erityisesti korostan sitä, että tämä on varsin kiireellinen juuri nyt, jotta voimme päästä tästä hyvin pahasta noidankehästä ja kriisistä. Herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi sosiaalidemokraattien puolesta puolitoista minuuttia edustaja Kleva. Izvajanje programov, ki se financirajo iz strukturnih skladov, zahteva sodelovanje Kiitoksia. Jos tämä rahoitetaan rakennerahastoista, tarvitaan myöskin yksityistä ja sekä julkista rahoitusta. Ja ne maat, jotka ovat tällä hetkellä rahoituskriisin kourissa, heidän luokkautuksensa laskemisen takia heidän yksityinen ja julkinen rahoitus tietenkin heikkenee ja tällöin rahoitus vähenee. Ja tämä ehdotus tämän takia on poikkeus normaaliin kohesiosäännöstöön ja perustuu juuri tähän erityiseen kriisitilanteeseen. Ja tällä välineellä voi komissio sekä myöskin Euroopan investointipankki kattaa riskejä. Ja näin voidaan myöskin ottaa mukaan yksityiset investoijat ja kohesiopolitiikan täytyy panostaa ottaa esteitä pois tieltä. Täällä on toimenpiteet, jotka on jo hyväksytty, jotka sitten auttavat alueita ja hallituksia kehittämään näitä alueita, ja tämä ei saisi keskeytyä. Ja tämänhetkinen ehdotus takaa sen, että voidaan jatkaa näitä projekteja, jotka ovat jo alkaneet, joita näillä varoilla rahoitetaan. Yksi esimerkki tästä on Kreikka, joka on tällaisia projekteja jo aloittanut ja odottaa tällä hetkellä vihreää valoa näille. Tämä aloite koskee näitä kaikkein pahimmassa tilanteessa olevia ehdotuksia, maita, ja tämän takia meidän pitää taata heille nopea toiminta, että parlamentti on mukana ratkaisemassa tätä konkreettista kriisitilannetta jäsenvaltion eduksi. Kiitoksia sitten alderyhmästä. Edustaja Mänesh, kuulkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Mikä tahansa asetuksen muutos, joka voisi parantaa kohesiopolitiikan toteuttamista olisi hyvä ajatus, koska se vaikuttaisi suoraan kriisistä eniten kärsivien valtioiden tilanteeseen. On siitä syystä äärimmäisen tärkeää hyväksyä huomenna tämä riskinjakoväline suurella enemmistöllä, jotta voimme auttaa niitä valtioita, jotka ovat talousvakautensa ajaneet erittäin huonoon jamaan, ja näin ne voivat sitten jakaa, jatkaa omia hankkeitaan saadakseen talous taloutensa elpymään. Me tarvitsemme tällaisia välineitä oikein paljon. Tämä, tämä teksti on hyvin, hyvin tekninen, mutta ALDE tukee sitä oikein kovasti. Siinä on e- luonnollisesti esitelty tärkeimmät ongelmat, joita näillä valtioilla on, ja myös kehitetty Euro, kehitelty Euroopan investointipankin roolia tässä kysymyksessä. Ja näin nämä ja valtiot, jotka ovat ongelmissa, voivat seuraavan vuoden, puolentoista vuoden aikana hyötyä tästä. Meidän täytyy olla kuitenkin varmoja siitä, että sellaisia hankkeita ei missään tapauksessa ryhdytä rahoittamaan, jotka eivät ole rahoituksellisesti ja taloudellisesti järkeviä. Sen takia tarvitaan yksityiskohtaiset kustannushyöty tarkastukset, jotta todellakin voidaan luoda uusia työpaikkoja ja myös edistää ja tukea valtioiden kilpailukykyä. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi sitten vihreistä puolueryhmästä edustaja Schröter. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komission ehdottama riskijakoväline – me tuemme tätä oikeasta vihreiden taholta. Rahoitusteknisesti tämä ehdotus lähestyy projekti äh, obligaatioehdotus, mikä me olemme tehneet. Tietenkin tässä tarvitaan myöskin tukea Kreikalle finanssitilanteessa. Ja tällaisia äh, finanssivälineitä olisimme on tukeneet tässä aikaisemmin. Mutta niin tämä muutos asetuksessa on ehdotettu tällä hetkellä, ne eivät takaa sitä missään nimessä, että tämä investointi on myöskin laadullisesti tehokasta. Ei tässä asta mitään ehdotusta tukea kestäville, kestäville kehitykselle tai työpaikoille. Loppujen lopuksi muutokset ehdotuksessa pyrkivät vain siihen, että rakennetaan lisää autopainoja. Me emme halua tällaista, että pitäisi miettiä uudestaan Nämä investoinnit ovat riski kansalaisille, mitä katsoo asia investoinnit ovat kestäviä, ja tämän takia emme voi hyväksyä näitä ehdotuksia tällaisena. Kiitoksia, edustaja Schröter. Sitten flasak Vlasak ECR-ryhmästä, olkaa hyvä. Hyvät näistä herrat, tänään puhumme toimenpiteistä, keinoista, jotka on suunnattu velkojen vähentämiseen tietyissä jäsenmaissa, sellaisissa maissa, jotka, jotka nyt vaikeuksissa saada rahaa vapailta markkinoilta on tietenkin tärkeää helpottaa yritysten lainansaantia joko investointipankilta tai mahdollista muista lähteistä, rahoituslähteistä. Mutta mm, ei tätä tilannetta nyt kuitenkaan pidä liioitellakaan. Kaikki, kaikilla pankkeilla, kaikkien pankkien, investointipankit mukaan lukien, pitää tietysti arvioida lainaan liittyvät riskit ja sitten määrätä asianmukainen korko lainalle. Jos äh, joskus tulevaisuudessa äh, lainahakija saa lainan vain äh, sen ansiosta, että jotain, joitain ulkoisia takuita on tarjota, on olla minusta väärällä tiellä. Tämä hetkellisesti parantaa äh, maksuvalmiutta tietysti näissä maissa, mutta äh, jo pitkällä tähtäimellä johtaa yhä syvempään velkakriisiin. Eli kyllä pitäisi toimintoja tehostaa, eikä pelkästään, pelkästään tätä äh, käyttöastetta lisätä. Kiitoksia. Sitten herra Bufton minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies riskijakovälineen luominen, jotta voidaan paremmin käyttää aluekehitysrahastoja rahoitukseen, ei sinänsä ole mikään kiistelty asia, mutta se tosiasia, että komissio on pyrkinyt luomaan tällaisen välineen, joka takaa yksityissektorin lainoja. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä hetkinen toimintatapa Euroopan unionissa ei vain yksinkertaisesti toimi. Tämä on jälleen yksi esimerkki komissiosta, joka pyrkii etsimään lainsäädännöstä välinettä tähän taisteluun, kun taistelu kuitenkin on jossain muualla suurempien asioiden suhteen, jota ei otta huomioon ollenkaan. Eurooppaisten pitäisi katsoa kasvua, joka on tällä hetkellä esteenä kriisille tällä hetkellä, sen ratkaisemiseksi. Meidän pitää katsoa, että tätä rahoituksessa ehkä ottaa huomioon kaikkuiset jäsenvaltioiden tärkeitä etuja ja kiistetään sellaisia asioita, jotka ovat oikeastaan aiheuttaneet tämän kriisin alun perin. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset. Seuraavana eh, kaksi minuuttia, eh, puolitoista minuuttia, herra Starler. Eh, puhemies, arvoisat kollegat, tällä asetuksella Äh, äh, äh, politiikasta tulee osa tästä euron pelastusjärjestelmästä, pelastuspolitiikasta kiinteä osa. Tässä ei ole kysymys tällaista jakoinstrumenteista, jotka ovat oikeita sellaisia pienoissa eurobondeja Hybner totesi, että ettei tämä säästöpaketti ole tuonut haluttuja tuloksena, no, ei tietenkään tuossa Kreikassa varmasti on sisäinen, sisäinen suhdanne, suhdanteet ovat järkkyneet eikä mitään muuta. Jos ajatellaan tätä pikkuhiljaa, pikku, pikku tässä ollaan Kreikkaa pelastamassa, se kuitenkin johtaa vähittäiseen konkurssiin. Tässä, tässä, tässä puhutaan maista, joissa on, ovat, ovat, ovat vakavissa vaikeuksissa, mutta tässä on kysymys räikeistä väärinkäytöksistä. Ja ja me olemme tässä ottaneet sitten osa vastuun kantaaksemme. Tässä on, jos kysymme valtionpankit konkurssin partaalla, jos me pystytään tällaisen mini-instrumenteilla, välineillä pelastaa joku valtionpankki, niin sinne ole, se nyt on lähes naurettavuuden rajoilla. Ei tässä ole ei, ei, Kreikkaan näillä pelastetaan tällaisen lumenlääkettä, jos parhaimmillaankin, jos äh, ajatellaan tätä äh, operatiivista ohjelmaa, niin se ovat sen sellaisille maille, kun Kreikka pitää itse äh, sitä pyrkiä kyetä osittain nämä, omalta osaltaan nämä hankkeensa sitten rahoittamaan, kun ne eivät nytkään pysty, ei se tule toimimaan tietenkään, se on ihan varma Kreikka voidaan nostaa vain kasvun tielle ainoastaan sen eh, kilpailukykyä parantamalla tai kilpailuetuja tarjoamalla. Ja, ja se, esimerkiksi oma valuutta olisi yksi eh, näppärä keino. Voisivat sitten omaa talouttaan eh, sillä hoitaa ja luoda sitten tällaista kilpailuetua itselleen ja, ja päästä takaisin kasvuuralle. Muuten tämä politiikka ihan tyhjän kanssa. Seuraavaksi sitten herra Matula puolitoista minuuttia. Tämä koko unionissa vellova talouskriisi vaikuttaa hyvin moniin valtioihin. Tällainen riskinjakovälineen luominen tähtää siihen, että voitaisiin konsolidoida unionin varojen käyttöä ja välittää lainoja valtioille, jotka tarvitsevat unionin apua tai sitten IMF. Puhun tässä erityisesti Irlannista, Kreikasta, Portugalista ja Romaniasta. Tässä on kyse nimenomaan e- elinkelpoista yritysten rahoitusmahdollisuuksien löytymistä yksityiseltä puolella, eri, puolelta erityisesti infrastruktuuria varten. Erityisesti tässä puhun muun muassa tällaisista moottoriteistä, joista saadaan käyttäjämaksuja. Ne voisivat tuottaa meille myös tuloja. Tämä riskinjakoväline tässä kriisin yhteydessä on erittäin merkittävä myös Euroopan investointipankin ja muiden rahoitusvälineiden yhteistyön kehittämiseksi. Näin voidaan pitää myös järkevä suhde yksityis yksityispuolen ja julkisen puolen yhteistyön välillä. Ja tämän mekanismin käyttö on yksi uusi tapa käyttää myös rakennerahastoja sekä kohesiorahastoja järkevällä tavalla, koska niitä ei, ne eivät yksistään riitä 2007-2013 kauden käyttämiseen. Tämä ajatus, joka tässä on esitetty näiden rahastojen yhteiskäytöstä riskijakovälineen kautta, on erittäin hyvä ja minä haluaisin tukea tukea ja ryhmäni tukee tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Siis puolitoista minuuttia seuraavaksi herra Stavrakakis. Eh, Kiitoksia puhemies. Puhemies, minä haluaisin kiittää esittelijä tästä mainiosta työstä. Haluan myös Moitsa Klevaa kiittää tästä mainiosta työstä Hybnerin rinnalla. Minä en nyt yksityiskohtaisesti ryhdy puhumaan tämän tekstin yksityiskohdista, koska monet ovat niihin jo puuttuneet. Haluaisin ainoastaan korostaa sitä, että muutokset, jotka on tehty kohesiopolitiikkaan, todellakin auttavat talous, taloutta kasvun tielle ja luomaan uusia työpaikkoja myös, joita pitäisi luoda erityisesti Kreikassa, joten tämä on hyvin myönteinen uutinen meidän kannaltamme. Näin Kreikan puoleltakin haluaa nyt, halutaan nyt todellakin sitoutua tähän työhön, erityisesti tuohon noihin tiereittien ja liikennereittien kehittämiseen, jotka, jotka liittävät Kreikan paremmin muuhun Eurooppaan. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti.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 Niin, kiitos puhemies. Tällainen riskinjakoväline on aivan juuri oikea ajatus juuri tällä hetkellä. Sen tavoitteena on pyrkiä nyt tuomaan talous kilpailukykyisemmäksi sekä elinkelpoisemmaksi ja myös ympäristöystävällisemmäksi. Siksi vihreät ovat ehdottaneet tämän hyväksymistä. Tämä myös pystyy vaikuttamaan uusiutuvien energiavarojen käyttöön uusien varojen avustuksella. Komissio, neuvosto, investointipankki tässä ovat nyt pääsemässä hyvään yhteisymmärrykseen. Erityisesti nyt mietin kuitenkin vielä tätä moottoritiepuolta. Onko niitä järkevä kehittää, kun ympäristö kärsii myös? Ja myöskin kun elämme tällaista talouskriisiä, jonka aikana myös ajoneuvoja maanteillä liikkuu paljon vähemmän. Minä en ole ihan varma, kannattaako tätä moottoritietä hanketta nyt kehittää. Sitä täytyisi ehkä varmasti varmasti vielä tarkemmin miettiä varsinkin vihreän talouden kannalta. Tämän, tänä aamuna me kuulimme jo komission jäsenen puhuvan siitä, että vihreän talouden kautta voidaan luoda 20 miljoonaa työpaikkaa Euroopalle. Miksi Euro- e, Kreikassa se olisi sitten hylätty? Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Teixeira. Kiitoksia. Kovasti puheenjohtaja puhemies. Äh, haluan äh, kiittää äh, edustaja Hymneriä hyvästä mietinnöstä ja hyvästä taustatyöstä. Nyt nimittäin meillä on, meillä on tilanne, joka oikeuttaa nämä poikkeukselliset toimenpiteet. Nämä rahoitus- ja talouskriisit ovat ennen näkemättömät ja meidän täytyy tietysti voida tarttua myöskin poikkeuksellisiin toimiin tasoittaaksemme kriisin vaikutuksia niissä maissa, jotka ovat pahimmin joutuneet sen voiman kokemaan. Meidän täytyy varmistaa, että kohesiovarat saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön niin, että, että, että ne sitten edesauttavat talouskasvua näissä vaikeuksia olevissa maissa. Komission ehdotus on tervetullut. Se eh, kohentaa yhteisrahoituksen eh, tehoa ja eh, edesauttaa hankkeiden toteutumista ja sitä kautta myöskin innostaa yksityisiä sijoittajia hakeutumaan sellaisten hankkeiden rahoitteiksi, jotka ovat vain osittain julkisten, julkisten rahoittuja, rahoitettuja. Näin komissio voi myöskin sitten käyttää vähän painostusvoimaansa varmistaakseen, että, että la, lainoja ja investointeja yksityiseltä sektorilta alkaa sitten herua Portugalin kaltaisessa maassa, jossa, joka todella, jossa nämä toimet ovat todella tarpeen. Toivon mukaan näillä toimilla sitten saadaan kasvua ja kilpailukykyä ja, ja lisää koheisita kohti EUn keskiarvoja. Kiitoksia kovasti, herra Zeller, sitten puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tämä ehdotus riskinjakovälineeseen, tämä jotenkin ei varmaankaan estä mitään valtion konkursseja, mutta on parempi kuin ei mitään. Ja erityiset tilanteet vaativat erityisiä toimenpiteitä. Talousarvio ja velkakriisi joissakin jäsenvaltioissa johtaa sellaisen erityistilanteeseen, että tällaiset tärkeät projektit ja toimenpiteet, kohesio ja rakennepolitiikan puitteissa, niitä pystytään, pystytään täytäntöön, koska pankkisektori ei ole enää rahoittamassa näitä ja investointeja ei enää ole saatavilla. Tällä erityistoimenpide on tässä se, että jaetaan, tehdään tällä jakoväline, niin tämä on rakennepolitiikan puitteissa erityisväline – rakennepolitiikan puitteissa tämä auttaa niitä maita, jotka voivat käyttää tätä riskijakovälinettä hyväkseen. Sillä taataan olemassa olevia projekteja, joita on jo aloitettu. Olen kiitollinen esittelijälle Tanuta Hybnerille, että hän on tarkentanut komission irrotusta ja on ottanut selkeästi esille, milloin ja miten näitä välineitä voitaisiin sitten käyttää. Olen myös sitä mieltä, että tämä riskinjakoväline voi olla vain tämänhetkisessä tilanteessa käytössä, eikä mikään ennakointi tulevia tukikausia varten. Kovasti kiitoksia äh, tästä täsmällisyydestä. Seuraavaksi kollega Sanchez Schmidt, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitokset puhemies, hyvät kollegat. Tämän esityksen teknisyys ei saa estää sen hyväksymistä. Tällaisen riskijakovälineen eh, hyväksyminen tässä kriisissä on hyväksyttävä. Kreikka on nyt joutunut tukahduttamaan uudet suuret hankkeensa, jotka ovat kuitenkin tärkeitä valtion elpymiselle. Kreikka tarvitsee suuria määriä rahaa. Se on nyt jo joutunut kärsimään erityisesti rangaistuksista, jotka liittyvät ympäristödirektiivien toteuttamatta jättämiseen. Euroopan unioni on pyrkinyt kiihdyttämään rahoituksen hyväksikäyttöä ja tuolla Kreikassa. Me olemme nyt ajautuneet hyvin hankalaan tilanteeseen. Ne valtiot, joilla ei ole riittävästi rahaa, eivät onnistu käyttämään tuota rahaa, vaan pikemminkin nyt jäävät vielä vaikeampaan tilanteeseen, kun niitä syytetään käyttämättä jättämisestä. Minä olen kyllä aivan varma siitä, että ehdotus, jonka neuvosto pikapuoliin toivottavasti hyväksyy kohesiorahastojen takuusta näiden rahojen järkevämpään käyttöön ja mahdollisuudesta houkutella yksityisiä yksityissijoittajia. Minä tuen tätä ehdotusta, mutta meidän pitäisi mennä paljon pidemmälle. Meidän pitäisi tuon kurinpitovälineen lisäksi pikemminkin vaatia sitä, että unionissa toimitaan tehokkaasti ja kaikki säädökset otetaan käyttöön julkisen rahoituksen tukemiseksi ja myös tulevaisuuden takaamiseksi ja myös vihreän talouden kehittämiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi eh, edustaja Ivanova puolitoista minuuttia. Niin, niin ähm, hyvät kollegat, äh, äh, tämä meneillään oleva kriisi on julkista rahoitusta ja, ja pankkisektoria pahasti vaurioittanut jäsenmaissa. Se on vähentänyt, äh, vähentänyt rahoituslaitosten maksuvalmiutta ja vähentänyt sitä kautta myöskin sitten niiden mahdollisuutta yhteisrahoittaa näitä yhteisiä hankkeita. Me komission ajatus tästä jakovälineestä on erittäin mainio, koska se voi sitten toimia katalysaattorina lisärahoituksen hankkimiseksi ja saamiseksi. Haluan kuitenkin korostaa, että, että nämä ongelmat eivät rajoitu pelkästään niihin maihin, jotka on jo pelastettu Niissäkin maissa, joissa äh, äh, taistellaan kovasti äh, budjettikurin säilyttämiseksi, miksi eivät ne sitten pääse hyötymään näistä, tästä välineestä, jos näissä maissa sitä paitsi on keskimääräinen bruttokansantuote kaikkein alhaisin. Muussa tapauksessahan me lähetämme ikävä, ikävän viestin jäsenmaiden suuntaan, koska huono maksuvalmius koskee kaikkia Tätä voitaisiin laajentaa kaikkien sellaisten maiden käyttöön, jotka sitä todella tarvitsevat. Ja näitä kautta saataisiin hankkeita vähän enemmän toteutumaan ja yleisesti kasvua paranemaan Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Kratsa, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä keskustelun kohteena oleva teksti on hyvin järkevä vastaus talouskriisiin, erityisesti niiden valtioiden näkökulmasta, jotka erityisimmin ovat joutuneet kärsimään tästä, kuten valtioni Kreikka. Olen siitä syystä erityisen tyytyväinen tähän ehdotukseen, joka meille nyt on lähetetty, ja olen myös tyytyväinen tähän uuteen riskijakovälineeseen, joka tarjoaa valtioille mahdollisuuden käyttää eurooppalaisia varoja paljon järkevämmin ja myös säästämään eurooppalaisia varoja, erityisesti Euroopan investointipa pankin varoja rahoittaakseen sellaisia hankkeita, jotka ovat pitkäkestoisempia tulevaisuudessa. Tämä yhteen toimivuus nyt näiden eri rahoitusvälineiden välillä on oikein myönteinen uutinen. Se luo uusia työpaikkoja, erityisesti sellaisissa valtioissa, jotka ovat mm, lähestulkoon ilman investointeja tässä joutuneet elämään. Kreikan mielestä tämä on hyvin tärkeä mekanismi, ja jos mietimme esimerkiksi moottoritiehankkeita, joista tässä on puhuttu, se on oikein mainio ehdotus saada talous uudelleen elpymään. Sitä valtioni tarvitsee erityisesti päästäkseen takaisin raiteilleen. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Wir Kiitoksia kollegat. Nyt seuraavaksi äh, puhuja ilman luetteloa neljä. Luhanna Paska Ferreira ja Vasesko ovat ilmoittautuneet puhehaluisiksi. Luuhan ensin minuutti. Kiitoksia puhemies. Yksityissektorilla on jouduttu kovasti kärsimään tietyissä jäsenvaltioissa, on tietyt strategiset <clears throat> suunnitelmat jätetty täysin toteuttamatta. Ja erityisesti kyse on infrastruktuurihankkeista, jotka vaikuttavat koko talouden toimintaan näissä valtioissa ja estävät näiden valtioiden pääsyn koko unionin infrastruktuureihin. Ja tämä 2007-2013 mukainen kausi kohesiopolitiikassa saattaa jäädä näin kokonaan täyttymättä. Me tarvitsemme lisää ponnistelujaan koko unionin tasolle. Ja siihen me tarvitsemme myös hyvin monimuotoisia eri rahoitusversioita sekä yksityiseltä puolelta että julkiselta puolelta. Tämä riskijakoväline vaikuttaa hyvin realistiselta ratkaisulta. Minunkin valtioni on joutunut kovasti nyt kärsimään tästä ja eurooppalaiset ohjelmat ovat jääneet jumiin meillä ja sen takia me olemme tyytyväisiä siihen, että voisimme saada eri rahoituslaitoksilta ja investointipankilta lisärahoitusta tämän riskijakovälineen kautta. Me olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Näin voimme käyttää rakennerahastoja sekä kohesiorahastoja suoraan talouden elpymiseen. Kiitoksia. Herra Paška, seuraavaksi minuutti. Rozumiem e, úsiliu Európskej komisie pomôcť e, novým Kiitoksia, puhemies. Kiitokset komissiolle, että pyrkivät auttamaan riskinhoidossa tällaisilla innovatiivisilla mekanismeilla niille maille, joilla on suuria ongelmia rahoitusvakautensa kanssa. Monet investoinnit, joita, joissa yksityissektori mielellään on ollut mukana, ne voitaisiin nyt sitten toteuttaa sillä tavoin, että komissio jakaa riskin EUn kesken. Ja tämä auttaa varmaan näiden projektien läpivientiä. Tämä ehdotus on poikkeus kohesiopolitiikassa ja sitä perustellaan sillä täällä vaikealla tilanteella, velkatilanteella näissä maissa. Ja komission jäsen myönsi sen, että jotakin valtionapusääntöjä tässä nyt unohdetaan. Minulla itselläni on hieman epäilyksi tämän ehdotuksen soveltavuuden suhteen. Jos yksityinen sektori uskoo, että projekti on järkevää, niin kyllä he varmaan pystyvät myöskin keräämään varoja tämän rahoittamiseen. Eli en usko, että meitä sellaista lisää taakkoja EUlle, että me vakuuksia muille. Siis äh, minuutti tarkoittaa, että 60 sekuntia sanon tämän huomautukseksi teille. Äh, Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia äh, kovasti puhemies. Tässä on nyt sitten taas edessämme komission ehdotus joka on su- suunnattu vaike- pahimmissa vaikeuksissa oleville jäsenmaille. Jos siis me kuitenkin sitten äh, äh, Suomen komissiolle äh, valtuudet hallinnoida äh, itse asiassa äh, jäsenmaiden omia varoja. Ne on poistettu jäsenmailta e, e, tarpeessa olevalta jäsenmaalta, jotka tarvitsevat siis niitä kohesirahastoihin ja kehitysrahastoihin. Ja nyt ne, nämä vaikeudet ovat johtuneet juuri niiden pankkien vääristä toimenpiteistä, jotka olivat alun perin rahoittajina näissä hankkeissa. Olisi mielestäni tarkoitus saada lisä, lisää rahaa näille vaikeuksissa oleville maille, mutta nythän tässä ei tehdä mitään muuta kuin seuraavassa rahoituskehityksen puitteissa vain vähentää näitä varoja näille jäsenmaille. Voimme päästä kyllä näistä rajoituksista yli ja ympäri, jos ajatellaan yksityistä sijoitushalukkuutta vaikka korkotasojen kautta. Jos tarkastellaan vain Romania, Irlantia, Portugalia, Espanjaa, käy aivan, aivan selväksi, että et, et me emme voi tukeutua EUn apuun. Kiitoksia edustaja sen seuraavaksi viimeiseksi. Kiitos puhemies. Minä olen tyytyväinen siihen, että nämä riskinjakovälineen ehdotukset on nyt saatu hyväksyttyä, varsinkin niiden jäsen, niille jäsenvaltioille, jotka ovat talouskriisistä eniten kärsineet. Tämä on hyvin tärkeää. Nyt on hyvin hyvä ajatus se, että rakennerahastosta ja kohesiorahastosta saadaan uutta pontta valtioihin, joiden budjetti on kovasti kurinalainen Tämä auttaa muun muassa minun valtiotani pääsemään kriisistä ja myös voi, tot, voimme toteuttaa sellaisia infrastruktuurihankkeita, joihin meillä ei enää ollut varaa ja voimme ehkä houkutella lisää investointeja. Romania saa siis äh, täältä rahaa tästä riskijakovälineestä uudesta, uudelleen ja sitten myös IMFstä ja minun valtioni erityisesti nyt on toiveikas voidakseen toteuttaa näitä näitä hankkeita. E, Euroopan komissio on neuvonut Romaniaa pyrkimään käyttämään kansallisissa infrastruktuuriohjelmissaan mahdollisimman paljon unionin rakennerahastoja. Kiitoksia. Lämpimästi kiitoksia, kollega. Sitten seuraavaksi komissio edustaja, komissaari Schmeta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin eh, kiittää kaikkia eh, edustajia heidän kommenteistaan. Näköjään me, me jaamme halun auttaa niitä jäsenmaita, joita taloudellinen rahoituskriisi pahiten on kouraissut eh, kun olen nyt sitten, jos ajatellaan sitä, että ajatus ulotetaan kattamaan kaikkia jäsenmaita, tiedän, että tästä tämä nousi esille keskusteluissa, erityisesti valiokunnassa. Haluan kuitenkin korostaa, että tämä on poikkeuksellinen kriisin reaktio kriisiin reagoiva toimenpide, <clears throat> joka on nimenomaan saanut syntynä sitten Kreikan tapahtumista, mutta jossa on muitakin elementtejä, jotka näkyvät muissakin jäsenmaissa tällä hetkellä, jotka sitä taloudellista tukea siis saavat. Toisaalta kun ajatellaan tällaista tätä budjetti, budjetin kuria rajoituksia, tämän välineen ulottaminen eh, kaikkiin jäsenmaihin eh, vaikuttaisi koko EUn laajuisen budjettipolitiikkaan merkittävästi. Miten sen tulee tähän eh, toim, tai tämän toimenpiteen mm, kattavuuteen toimialueeseen komission ehdotus alun perin suuntasi ainoastaan tällaiseen kansallisiin strategisen referenssin puitteiden hankkeisiin. Mutta sitten kun käytiin keskusteluja jäsenmaiden investointipaikan ja edustajien kanssa, päätettiin laajentaa tätä toimialuetta sellaisiin hankkeisiin, operaatioihin, jotka sitten vastaavat näitä yleisiä tavoitteita laajemminkin. Komission mm, mielestä tämä on e, oikein hyvä kompromissi, joka sitten varmistaa kohesion politiikan hankkeet, hankkeiden huomiota muiden hankkeiden yhteydessä, jotka kuuluvat tavallaan sen piiriin. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että sellaiset hankkeet, jotka eivät kuulu kohesiopolitiikan alaisuuteen, nostattaisivat kulmakarvoja, jos ne otettaisiin tähän, tähän mukaan tai vastoin lähinnä mitä tulee tähän oikeudelliseen perustaan. Riskinjakon väline, välineellä pyritetään nimenomaan tiettyihin jäsenmaiden ongelmiin reagoimaan tässä ei pyritäkään tarjota mitään helppoa tietä ohjelmistovaikeuksista ulos lopuksi käytän hyväkseni niin, tilaisuutta korostaakseni sitä, että kohesiopolitiikka on jälleen osoittanut olevansa paitsi hyvä rakenneväline tai investointi, mutta että sillä on myöskin kykyä tarjota lyhyen aikavälin apua. Sen vuoksi haluankin vedota Euroopan parlamentin jäseniin, jotta he tukisivat tätä ehdotustamme. Kiitoksia komissaari. Sitten vielä kaksi minuuttia esittelijä Hybner, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Haluaisin vain kaksi asiaa ottaa esille lyhyesti. Ensinnäkin tämä on selvä tästä keskustelusta tullut esille, että me kävin tällä keskustelussa komission kanssa, että tämä uusi politiikan väline vaatii hyvää yhteistyötä täyttöönpanevien toimijoiden ja jäsenvaltioiden välillä. Tältä olettamalta haluaisin esittää toiveeni, että maat kuten Kreikka, jotka saivat tätä uutta rahoitusta, voisivat sitten näin nopeasti jatkaa projekteita, jotka ovat tällä hetkellä tärkeitä projekteja tälle maalle. Me odotamme, että kansainvälinen valuuttarahasto ja komissio tulee katsomaan tärkeimpiä, tärkeimpiä toimenpiteitä sitten myöhemmin nopeasti. Ja toinen pointtini liittyy sitten, että kun nimettiin tähän esittelijäksi, meillä on hyvää vuoropuhelua varjoesittelijöiden kanssa ja myöskin niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat muiden valiokuntien kannanottoja tähän, mutta myöskin puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa ja komission kanssa. Joten kiitän tästä. Lämpimästi kiitoksia, edustaja Hybner. Tämän esityslistan kohdasta käytävä keskustelu on näin päättynyt. Tästäkin äänestetään huomenna 12 alkaen. Kiitoksia kaikille edustajille hyvin kurinalaisesta keskustelusta. Ja ja pyrimme pääsemään vähän tämän illan jalkapalloottelun tiimelykseen mukaan. myös kiittää myöskin tulkkeja työpanoksestaan <clears throat> ja kaikista muistakin, jotka ovat kokouksen sujuvaa etenemistä edesauttaneet. Palaveri päättynyt.